Mes chers collègues, je vous invite à gagner votre... No niin, hyvät kollegat, jos käytte paikoillenne. Jatkamme kokousta. Talousarvio 2017. Jatkamme äänestyksiä. Ensin Euroopan parlamentin budjetti. Sitten pilottihankkeet ja valmistelevat toimet. Ja sitten maksut. Eli Euroopan parlamentin budjetti Le premier amendement. Ensimmäinen tarkistus. Tavoitteena on ylläpitää talousarviota, joka hyväksyttiin keväällä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitä toinen tarkistus. Eli jos äänestetään tästä tarkistusta, josta tämä menee läpi, niin sitten menoja ei voida lisätä, eli silloin tulee neutralisaatiota. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Sanden tarkistus 71 89 91 ja 71 97. Ja näistä voidaan äänestää yhtenä ryhmänä. Äänet puolesta vastaan Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. No niin, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistukset on hyväksytty. Geyer, haluaisitteko te puheenvuoron? Sitten tarkistukset 7089 ja 7092 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus 2002 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten taas äänestämme yhtenä ryhmänä 765, 700, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 7285 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 1004 puolesta. Ah, suokaa anteeksi. 7981 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8404 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten seuraava puolesta vastaan tyhjää. 8801 tuota, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7839 ja 4625 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 29.11 ääni. 7840 ja 4626 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7303 puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti. No se on. Joo. 7303 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 335 ääniin. Nostakaa kättä kunnolla, kun minä kerron, mistä äänestetään. 7841 ja 4627 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 8202 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 7842 ja 4628 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 4629 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 4630 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 26.15 ääni. 7308 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Sitten varaukset 4246 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 4, 8203 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 8205 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten äh, perustelut 8196 äh, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 8187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4902 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7843 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7844 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7199 puolesta vastaan tyhjää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 voiko ylisesittelijä vahvistaa sen, että työ on saatu päätökseen lounastunnilla, ai, saatiinko homma pakettiin? Olkaa hyvä. Olemme lähellä täydellisyyttä, mutta ihan emme siellä ole vielä. Tässä sivut 1, 2, 3, 4, sivulla 4. Siellä ylhäällä on sarake, eli valmistelevat toimet 1, 2, 6, 5, 7, 5. EPP on tätä ehdottanut ja tämä toimi on nyt kaksi kertaa tässä luettelossa. Ja näin ollen nämä sitoumukset ja maksut voidaan nostaa puolesta miljoonasta miljoonaan. Eli tämä nyt oli pieni virhe tässä luettelossa, muuten se on ihan täydellinen. Eli sivulla neljä valmistelma toimii Regi EPP, aluekehitysvaliokunta, tukea kasvulle alueilla, joiden kehitys on jäänyt jälkeen maksut ja sitoumukset, niitä voidaan korottaa kaikki mahtuu vielä marginaaliin, eli puolesta miljoonasta miljoonaan. Ja sitten asiasta voidaan päättää. Ce que vous suggérez, c'est de passer aussi bien les... Ehdotat siis, että sitoumukset että maksut nostettaisiin 500 000 miljoonaan molemmat. Näinkö te sanoitte, yleisesittelijä? Tismalleen. Bien, ainsi donc la liste que... Seuraavaksi tämä luettelo, joka meillä on, näin muutettuna. Eli tämä budjettikohta, joka liittyy 6575, eli puolesta miljoonasta korotus miljoonaan. Eli sitten voimme äänestää koko tästä tekstistä. Eli äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Meillä on paljon tarkistuksia. Eli äänestämme, kuka äänestää puolesta. Muut tarkistukset on vedetty pois. Eli pilottihankkeesta ja valmistelusta toimesta on nyt äänestetty. Ja sitten viimeinen osio, eli maksut. Ihan pieni hetki. Suitsi Bien, mes chers collègues, avant de passer au vote relatif... Ennen kuin äänestämme näistä maksuista, meidän täytyy tehdä pieni muutos aamun äänestykseen. Eli tämä koski ulkosuhdehallintoa. Ja tässä kohdassa neljä ei ole mitään summaa koska tämä on eriytetty määräraha, niin tämä summa vastaa sitten sitoumusmäärään. Eli tämä summa on 800 000 euroa. Eli tällainen tekninen muutos sitten tehdään. Meillä on kaksi blokkia näissä maksuissa. Ensimmäisessä halutaan palata niihin summiin, joita komissio on ehdottanut. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen blokki. Tämä on alitarkistus. Ja aloitamme ehkä tästä, ei kun äänestämme kaikista yhdessä tämä toinen blokki. Tässä on puhuttu tästä viidestä miljoonasta. Eli tämä toinen blokki näin muutettuna äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin, hyvät kollegat, Äänestykset talousarviosta 2017 on hoidettu. Haluaisin vielä onnitella yleisesittelijää ja kaikkia niitä, jotka olitte mukana tässä työssä. Eli kiitokset tiimille ja toivomme, että Georgievan seuraaja sitten ottaa huomioon meidän äänestystuloksemme ja ehdotuksemme. Ja toivottavasti neuvosto on sitten ymmärtämäinen. Ja haluan kiittää tietysti Tarandia näistä muista pääluokista. Hänkin on ollut hyvin päättäväinen. Eli toivotaan, että kaikki tarkistuksemme otetaan neuvostossa huomioon. Sitten kun mennään sovitteluun. No niin, meillä on vielä monia mietintöjä tarkasteltavana. Ne henkilöt, jotka haluavat lähteä koko salista, niin lähtekää viipymättä, jotta voimme jatkaa kokoustamme. Ja jos vielä voisitte poistua hiljaisesti, niin olisin kovin kiitollinen. Mes chers collègues, je dois vous rendre compte. Hyvät kollegat, Eli seuraavaksi Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen. Jos nyt voisitte pitää suut kiinni, varsinkin tässä ensimmäisellä piirillä, niin sitten voisimme jatkaa työtämme. Eli ne, jotka haluavat täältä lähteä, niin lähtekää viipymättä, olkaa hyvä. Eli kerron nyt hiukan tästä työjärjestyksen tarkistamisesta – Olen ottanut huomioon esittelijöiden kokemukset, jotka vastaavat Euroopan parlamentin budjetista, Depre vuoden 2016 ja Tarand vuoden 2017 osalta. Ja Euroopan parlamentin budjetti on aiheuttanut ymmärtämättömyyttä AFKO-valiokunnassa mietinnössä tällä hetkellä ollaan muuttamassa näitä menettelysääntöjä. Eli mielestäni on ihan oikeutettua, että valiokuntamme voi olla mukana tässä työssä. Työryhmä, jonka johdossa on varapuhemies Wieland, on järjestänyt hallinnollisia kuulemisia, jotta voidaan vähän siistiä työjärjestystä. Mietinnössä on kaksi suurta osiota. Tekninen osio, ja sitten poliittisempi osio. Tästä teknisestä osiosta, eli meidän täytyy tehdä näitä siivoustoimia, joita sihteeristö on esittänyt. Eli tässä on tämä tarkistus kolme, joka muuttaa artikla 95. Ja tässähän mukana on budjetti- ja talousarvion valvontavaliokunta. Ja meidän pitää vahvistaa myös omat toimivaltuutemme, mitä tulee erityisvälineisiin. Tehän muistatte nämä ongelmat ja ymmärrysvaikeudet, jotka liittyivät näihin erityisvälineisiin. Ja muut valiokunnat halusivat myöskin sitten hyödyntää tällaisia välineitä. Tässä on tämä tarkistus yhdeksän Siinä puhutaan liitteestä, joka liittyy juuri parlamentin tilanteeseen. Ja mehän halusimme olla mukana viime vuonna, kun maahanmuuttokriisi alkoi. Eli nyt täytyy todeta, että silloin kun kyseessä on erityisvälineistä, niin toimivaltuus kuuluu silloin budjettivaliokunnalle. Sitten tämä poliittinen osio. Tämä on kaikkein rohkaisevin osio. Eli tässä ollaan muuttamassa sisäisiä sääntöjä, Euroopan parlamenttiin sääntöjä ja suhteitamme puhemiehistöön. Se on joskus aiheuttanut turhautuneisuutta ja väärinkäsityksiä. Ja tällä hetkellä puhemiehistö on laatimassa luonnosta, meitä kuullaan, me kokoustamme sitten näistä aiheista ja yritämme sovittaa näitä poliittisia asioita yhteen, koska tämähän on budjettivaliokunnan mietintö, joka sitten tulee täysistuntoon ja josta äänestetään siellä. Ja puhemies tekee mitä lystää. Mehän muistamme äänestyksen täysistunnossa, jossa kyseenalaistettiin kuljettajapalvelun sisäistäminen ja sen jälkeen sitten julkistettiin tarjouskilpailu ja pyydettiin tarjouksia – Tarkoitteena oli siis rekrytoida kuskeja. Ensinnäkin meidän täytyy nyt selvittää vastuusuhteet. Ja meidän valiokunnallamme täytyy saada viimeinen sana ennen kuin tämä asia menee täysistuntoon. Jos meidän pitää olla poliittisesti vastuussa budjettipäätöksestä, niin sitten on ihan perusteltua, että me olemme tässä johtoasemassa, jotta voimme kantaa tämän vastuun. Ja ehdotan, että puhemiestä tekee sitten arvioita ja niistä laadittaisiin sitten mietintö budjettivaliokunnassa. Ja sitten mehän käsittelemme näitä budjettiasioita ja näihin sitten täysistunto ottaa kantaa. Tietysti siellä on sitten sovittelu ja yritämme päästä sopuun, mutta tämä on kuitenkin budjettivaliokunnan mietintö. Eli meidän pitää neuvotella neuvoston kanssa tästä yleisestä talousarviosta ja meidän täytyy säilyttää uskottavuutemme muiden toimijoiden silmissä, koska jos nyt epäillään, että me emme toivi tiukasti, kun ajatellaan sovittelua neuvoston kanssa, niin silloin auktoriteettimme saattaa huomattavasti heikentyä. Sitten toinen ehdotus. Eli rahoitussuunnitelma, joka kirjattaisiin sääntöihin. Eli vaadimme keski- ja pitkän aikavälin rahoitussuunnitelmaa, jossa käsitellään investointeja ja juoksevia menoja. Tarantin mietintöhän käsiteltiin keväällä ja kaikissa budjeteissa pitää nyt olla pitkän aikavälin strategia mukana. Ja eilen olin kyllä aika yllättynyt, kun pääsihteeriltä sain raportin, jossa sanottiin, että koska Brexit nyt toteutuu, niin ei voida tehdä mitään ennusteita. Tällainen vastaus on epäarvokas ja minä vastustan tällaista pääsihteerin asennetta. Ja sitten kolmanneksi ehdotan, että että puhemiehistöstä sitten äänestetään tästä budjetista nimenhuutoäänestyksenä silloin, kun nämä arviot hyväksytään. Meidän pitää ottaa kantaa täysistunnossa siellä nimenhuutoäänestyksiä ja meidän täytyy kiinnittää nyt huomiota siihen, miten äänestämme. Meillähän on näitä vanhoja julkisen rahoituksen periaatteita, joita on Ranskassa tasavaltalaisperinteessä, tässä on artikla 15, Siellähän puhutaan kansalaisten oikeuksista ja siinä on selkeästi todettu, että yhteiskunnalla on oikeus vaatia henkilöitä vastuuseen, kun he ovat toimineet julkisessa tehtävässä. Sitten suuri enemmistö Siis nämä mielenhuutoäänestykset mahdollistivat sen, että voidaan ottaa huomioon puhemiehistön päätökset. No, minä näistä nyt tiedä, mutta tämä on ehkä yksi tapa saada kaikki kiinnittämään enemmän huomiota kaikkiin keskusteluihin, jotka liittyvät talousarvioon. Eli ehdotan, että nämä yhdeksän tarkistusta, joiden avulla voidaan selkeyttää sääntöjä ja saada muutenkin niihin selkeyttä lisää. Eli yhdessä kohdassa voitaisiin nämä kaikki mainita ja ottaa huomioon nämä muutokset. No niin, nyt haluaisin kuulla teidän kantojanne. Fernandes. Kiitän ensinnäkin puheenjohtajan tekemästään työstä. En tiedä, haluatteko nyt välittömästi heti kuulla reaktioita tästä aiheesta. Jotkut ihmiset ovat tätä jo työstäneet. Niin ikään haluaisin tietää, muiden ihmisten näkemyksiä ja myöskin kuulla, miten kiireinen asia on. Tietysti tästä voidaan puhua. Teidän tarkistus, entä mitä teidän tarkistustenne suhteen, mikä tilanne on, voidaanko niitä tarkistaa? Tämähän ehdotus, joka tulee täysistuntoon ensi kerralla jo vai kuinka? Ei kun siis tänään keskustellaan ja katsomme nyt hiukan tätä äänestystä vuoden 2017 talousarviosta. Meillähän on vielä aikaa. Ja on hyvä, että parlamentin jäsenet ottavat välillä kantaa tähän. Neuvonantajat ovat tietysti hyviä, mutta välillä meppien pitää kertoa oma kantansa ja omat periaatteensa. Eli tänään nyt keskustellaan. Ja 4. lokakuuta kello 15 on sitten viimeinen hetki jättää tarkistuksia tähän mietintöön. Ja 11. lokakuuta äänestämme tästä budjettivaliokunnassa ja 8. marraskuuta sitten ulkoasioiden valiokunta äänestää. Eli Fernandes. Kiitoksia. Siis voiko tarkistuksia tarkistaa? Saanko niiden tehdä vielä muutoksia? Ja haluaisin kuulla, mitä mieltä puheenjohtaja on. Olen varma, että neuvonantajat poliittisen neuvonantajat ovat tärkeässä asemassa, mutta että MEPit viime kädessä aina ilmaisevat kantansa. Tässä valiokunnassa ja parlamentissa muutenkin on aivan erinomaisia parlamenttiedustajia. Joskus kansalaiset eivät tästä tiedä se on ihan totta. Totta, totta. Eikä pidä millään tavalla vähätellä meidän rooliamme ja meidän asemaamme. On hienoa, että meillä on aikaa keskustella asioista. Kiitos jälleen kerran siitä työstä, jota puheenjohtaja on tehnyt asian suhteen. Tässä on tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät Euroopan talousarvioon ja avoimuus täytyy varmistaa kunkin rooli täytyy selkeyttää. Demokratia edellyttää avoimuutta, mutta myöskin vastuullisuutta. Jotta voi olla vastuullinen, täytyy myöskin tietää, kuka on vastuussa mistäkin. Merci, Madame Garzalban. Anteeksi, olin toisessa kokouksessa ja tulin myöhässä, joten Minulla ei ollut kunniaa kuunnella tätä alustusta. En tiedä, onko kollegoillani ehkä kommentteja. Ja muussa tapauksessa teemme sitten tarkistuksen. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain tänään äh, pikku kommentti peru pohjimmiltaan. Äh, pidän puheen sanomaan tukemisen arvoisena, <clears throat> mutta haluaisin kuitenkin tässä painottaa tätä avoimuuden mm, tarvetta. Ja silloin tietysti nämä nimenhoitoäänestykset voisivat tulla kysymykseen tässä tehostavana voimana. Ja me sitten voimme sitten edustajina näyttää valitsijoillemme, mistä me milloinkin äänestämme ja miten ne näkemykset, jotka omassa puolueessa kotimaassa ovat vallalla – eivät välttämättä ole sitten yhtenmukaiset äh, aina sitten meidän täällä tapahtuvan äänestyskäyttäytymisen kanssa. Mutta selkeä syistä siksi tämä nimenhuutoäänestys voisi olla tie avoimuuteen. Jos ajatellaan näitä ää, äh, puheitanne tuossa yhteydessä, minun mielestäni niin nämä, nämä parlamentin päätökset ää, äh, kallistuvat vähän tällaisen sanaisuuden puoleen en tarkoita pelkästään sanamäärää, vaan tuota itse sisältöä, ovat aika raskas, raskasta tavaraa. Eli siellä voi olla hyvinkin 50 tai 100 erilaista artiklaa tai kohtaa, ei niitä kaikkia tarvitse erikseen aina määrätä ja määritellä Tämä Voisi tämä jollakin tavalla avoimuus, avoimuus toteutuu silläkin tavalla, että tehtäisiin vain tällainen yhteenveto kulloisestakin asiasta. Ja se sitten rikastuttaisi myöskin kansalaisten tietämistä. Passion tue l'information. Liikatieto tappaa tiedon. Vähän niin kuin, että liikaverotus tappaa verotuksen. Eli voisiko esittelijä Dupré kertoa oman kantansa? Ei minä enää esittele, esittele tässä asiassa. Olen kyllä aina käytettävissä, mutta en ole esittelijä. Niin. niin, mutta vuoden 2016 budjettia kun muutetaan. Niin. Voisin sanoa, että minä arvostan todella sitä työtä, jota puheenjohtaja on tässä tehnyt. Tämä ei vain pelkästään lisää avoimuutta, mutta myöskin selkeyttä tulee lisää, kun tarkastellaan niitä operaatioita ja niiden järjestystä kun budjettivaliokunnassa äänestetään parlamentin talousarviosta esimerkiksi. Tämä selkeyttää asioita. Henkilökohtaisesti katson, että minun silmissäni mä kaikkein tärkein tarkistus on tarkistus 5. Tarkistus ei ole jaettu tulkille tulkihuomatta, koska tämä todellakin äh, on sen kaiken ytimessä, mikä meidän tehtävämme on. On tärkeää, että puhemiehistö hyväksyy ei pelkästään sen, että pääsihteerin toimitetaan, meille. Puhemiehistö on tällainen elin, joka hyväksyy asioita. Ja mitä tulee ennakkoarvioihin ja myöskin henkilöstöhallintokaavioon ja kaikkiin muuhunkin silloin, kun on kyse keskipitkän ja pitkän aikavälin rahoitussuunnittelusta. Tämä on merkittävä. Tämä on mielenkiintoista koska tässä on visio pelkästään yhden vuoden talousarvota varten, vaan tässä myöskin on, ollaan kauaskatsoisempia, katsotaan asioita pidemmällä aikavälillä. Minun mielestäni tämä ajatus on meille erittäin lähellä sydäntämme. Ja tämä muotoilu tekee selkeän rajanvedon myöskin asioiden välille operatiivisen budjetin ja toimintapudjetin ja investointien välille. Olen samaa mieltä kaiken kaikkiaan tehdyistä ehdotuksista, puheenjohtajan ehdotukset tässä suhteessa. Ja tarkistus kuusi puolestaan täsmentää aikataulukysymystä ja sitä, kuinka asioita toimitetaan budjettivaliokunnan tiedoksi. Mutta pieni kysymysmerkki täällä on. Tämä liittyy velvollisuuteen järjestää nimenhuutoäänestyksiä pyron sisällä, puhemiesten sisällä. Tämä on suuri vaatimus avoimuuden suuntaan, enkä minä vastusta avoimuutta millään tavalla. Kysymys kuuluu kuitenkin, onko tämä työjärjestyksen piirin kuuluva asia vai puhemiesten omiin sääntöihin liittyvä asia? Voiko puhemies, puhemiestä itse määritellä säännöt, joiden mukaisesti sieltäkin hyväksytään? Vai pitäisikö tämä laittaa työjärjestykseen? Tämä on kysymys, johon minulla ei ole kantaa puolen eikä toiseen. Ei mitään tarkkaa kantaa, mutta olisin hieman varovan asian suhteen. Ei sen vuoksi, että asioita pimetettäisiin. Emme halua, että ja tämmöinen pimeässä toiminta jatkuu edelleenkin. Mutta voidaanko työjärjestykseen ja jättää tällainen asia vai voiko puhemiesto järjestää asiansa niin kuin se haluaa. Ei minulla ole tarkkaa vastausta tähän kysymykseen, mutta minä nyt halusin ottaa tämän kuitenkin esiin. Oui, monsieur Fernandez. Niin, Fernandez. C'est que je vous... Niin, kuulin teitä. Minulla ei ole tätä asiakirjaa. Ilmeisesti joillakin tämä jo on, mutta meillä ei sitä ole. Ja tästä syystä emme nyt voi tästä puhua kovin syvällisesti tällaisesta suullisesta julistuksesta ilman, että meillä on sitä paperilla. Keskustelu on tietysti tärkeää ja haluaisin sitten myöhemmin puhua muissa keskusteluissa näistä nimenhuutoäänestyksistä, koska tällä tavalla voidaan painostaa henkilöitä ja sanoa, että me teilaamme sinut lehdissä, jos et äänestä näin, niin kuin haluamme. Eli myöskin mepeillä pitää olla mahdollisimman paljon vapautta ja heidän pitää pystyä vapaasti päättämään. Tämäkin on asia, jota pitää miettiä, mutta vasta sen jälkeen, kun olemme saaneet tämän asiakirjan käsimme. Kiitos, Tarand. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Asiaa, jota tässä puimme, vaikkei kaikilla olekaan kirjallista versiota nokkansa alla, on äh, tärkeä, asiana tärkeä, koska me olemme täällä istuneet kaksi vuotta tässä budjettivaliokunnassa ja äh, vuosittain, äh, viikoittainkin päädymme törmäämme ongelmaan, jossa äh, budjettivalta jotenkin kuuluisi meille, mutta itse asiassa joskus äh, äh, nimettömät ihmiset jopa nimettömät ihmiset, tekevät meidän puolestamme päätöksiä. Ja me sitten budjetti, budjettivaliokuntana kannamme vastuuta muiden ryhmien, ihmisryhmien tekemistä päätöksistä – joudumme siis kantamaan sen viime käden vastuun. Tämä on tärkeä aloite kaiken kaikkiaan. Mutta edellisen kerran 2009 12 olin AFKO-valiokunnassa valiokunnassa jäsenenä. Se oli aika ikävä valiokunta. Siellä hyvin hitaasti edetään e- keskustimme esimerkiksi kaksi vuotta siitä, että pitäisi allekirjoitukset tällaisiin kirjalliseen julistukseen kerätä avoimesti vaiko ei. No sen koomin sen koomin mitään kirjallisia tällaisia julistuksia julkilausumia ei sitten enää ole ollutkaan, kun, kun ei sitten niitä haluttu vapaasti avoimesti allekirjoittaakaan. Eli Yksi jota puheenjohtamme on ansiokkaasti ajanut, eli että meidän pitää tehdä ero tällaisten käyttökustannusten ja strategisten investointien välillä. On, on tietenkin aika tärkeää tässä miettiä aikataulu, kuka mitäkin ehdottaa ja, ja, ja missä, missä ajassa e, kenenkin sitten tulisi siihen vastata minkäkin elimen ja reagoida. Ja, ja kolmannekseen, mitä tulee vastuukysymyksiin, ja tässä mielessä äh, olen puheenjohtajan ajatuksen kannalla kylläkin. Eli että, että nämä nimenhuutoäänestykset on ehkä parempi tapa äh, selvittää, kuka milläkin tavalla äänestää mehän emme tietenkään voi sitten puhemiestölle sääntöjä kirjoittaa, emmekä määrätä, miten he kokoukset, kokouksessa hoitavat. Mutta hyvät kollegat, aika pia, piakkoin ava, valitaan uusi puhemiestö. Eli sitä, sen prosessin kautta kyllä saamme viestimme perille sikäli kun haluamme. Ei minulla oikeastaan nyt muuta tähän hätään. Mutta mutta valiokuntana minun mielestäni olisi kyllä hyvä palata jokaiseen sanaan ja yksity- yksityiskohtaan, mutta toisin kuin AFKO, me voisimme asiasta, asian nostaa sitten todellakin esille vain siinä tapauksessa, että katsomme, olemme vakavissamme, että tätä budjetin käsittelyä pitää hoitaa paremmin tässä Marine Pen ja Nigel Farage aikoinaan paheksuvat sitä, että parlamentti on toimintakyvytön. Tämä on kyllä hyvä askel eteenpäin. Merci, Monsieur Geyer. Kiitos sitten Geyer. Danke, Herr Kiitos puheenjohtaja. Minäkään en ole täysin vielä ehtinyt käydä lävitse tätä asiakirjaa. Ymmärtän, että, että viime päivinä minun aikani on mennyt pikemminkin budjetin kanssa painiskellessa. Siksi minä kuulen nyt vain teidän alustuksenne asian, mutta minulla on tässä perustavanlaatuinen pohdinta mielessäni. Haluan sitä teille kertoa. Budjettivaliokunnan tehtävä on tietystikin se, että me asiantuntijoina valmistelemme päätöksiä, joita tehdään täysistunnossa. Tämän työn valiokunta tekee. Ja mitä parlamentin tulee, me emme ole se ryhmä, joka pystyy puh- tässä toimimaan puhemiehistön yläpuolella, vaan puhemiehistö on puhemiehistö, peste. Tämä tarkoittaa sitä, että loppujen lopuksi puhemiehistöllä on vastuu budjetin täytäntöönpanosta, parlamentin budjetin täytäntöönpanosta. Me olemme se asiantuntijavaliokunta, joka on neuvoa antavassa asemassa, mutta en oikeastaan näe itsemme sellaisessa asemassa, että me loppujen lopuksi voisimme tehdä päätöksiä siitä, miten puhemiesto toimii, tai emme voi ryhtyä oikaisemaan sitä, mitä puhemiesto päättää tai tekee. Tämä on meidän institutionaalista logiikkaamme. Me keskitymme keskustelussa kysymykseen, haluammeko nimenomaan äänestystä vai ei. Mutta minä ymmärsin teidän puheenvuoronne sisällään sellaisella tavalla, että kysely rahan käytöstä. Uskon, että 15 puhemiestä, ne haluavat nimenomaan äänestyksen loppujen lopuksi, ei voi vaikka äh, sitten sanoa, että nimenomaan oli 15.0 ja lopputulos on tämä. ja sitten jotkut, jos lupaat jotain muuta, niin se on sitten eri asia. Puheenjohtaja Ahtui viittasi myöskin kuljettajapalvelun sisäistämiseen. Kenelle sitten on lupa tällaisen sanoa jotakin? Talousarvion valvontavaliokunta on pitkään jo tehnyt työtä, niin kauan kuin tiedän sen puolesta, että kun annamme vastuuvapauden neuvostolle, neuvostolta voitaisiin vaatia tietoa siitä, kuinka se on toteuttanut talousarvioiden käytännössä. Tätä tietoa me emme saa, ja perusteena on se, että kyse on herrasmies-sopimuksesta 70-luvulta. Se on peräisin. Tuon sopimuksen yhteydessä päätettiin, että neuvosto kokoonpanossa on parlamentin toimi silloin aivan eri tavalla. Kuitenkin Neuvosto sanoo, että on tämä Ersmin sopimus, joka tarkoittaa sitä, että me emme puutu parlamenttiin budjettiin ja parlamentti ei sitten sorkin neuvoston talousarviota. Ja mikäli budjettimenettely toteuttaa, budjettimenettely toteutetaan ei sellaisella tavalla kuin aiemminkin, ja että ollaanko tyytyväisiä tai tyytymättömiä siihen, kuinka parlamentti on esimerkiksi hyväksynyt sen, että 5 prosenttia henkilöstöä leikataan. Ja sitten toisena päivänä viranomaiset massiivisesti leikkaavat myöskin parlamentin talousarvioista, kun komission puolelta on jo leikattu. Toivoisin, että tällainen menettely tällainen menettely, jonka yhteydessä saamme suuria aplodeja sitten neuvoston puolelta, mikäli tällaiseen mennään, niin tässä pitäisi voida välttyä, mikäli me vastavuoroisesti leikkaamme parlamentin komissiota ja komissio parlamentilta. Kiitoksia. Kuka muu haluaa vielä puhua? Ähm, Puheenjohtaja, tämä ei oikeastaan ole puheenvuoro, vaan haluaisin esittää kysymyksen Kairille. Minä nyt en näe, miten nämä täällä tehdyt ehdotukset mahdollistaisivat sen. Siis neuvosto ei ole ehdotettu näissä, mainittu näissä ehdotuksissa. Eli tässä ei ole mitenkään erityisesti viitattu siihen, että me tarkistamme neuvoston menoja tai että neuvosto puuttuisi sitten parlamentin menoihin. Ja mitä tulee tähän 5 prosentin supistamiseen, niin ainoastaan siksi, että se on toimijoiden välisessä sopimuksessa ja nämä kolme päätoimijoita ovat siitä sopineet, niin me voimme sitten keskenään katsoa, olemmeko toimineet vilpittömästi, kun lähdemme toteuttamaan tätä supistamista. Muutenhan neuvostolle ei ole mitään sanottavaa henkilöstöstä, jota täällä on. Eli minä vastustan näitä 75 paikkaa, jotka EPP on antanut poliittiselle ryhmälle. No, liberaalien äänestystulosta en ole nähnyt. Eli vilpillisyys ei koskaan ole mikään hyvä peruste. Siis minä puhun nyt Alden nimissä ja mielestäni sinä et voi niin tehdä. siis jos nyt saan, siis sinä et voi puhua Alden puolesta, vaikka oletkin ihan hyvä ystävä. Monsieur Dupré. Siis Duprella on nyt puheenvuoro. Niin, eli Kajarin kanssa olen kyllä samaa mieltä siitä, ongelmasta, joka liittyy näihin nimenhuutoäänestyksiin. Koska tämä on nyt otettu tähän esiin, ja se on mielestäni vähän otettu tässä rangaistusmielessä esille, koska tämän kirjataan pöytäkirjaan. Eli tässä mennään nyt hiukan liian pitkälle puheenjohtaja. Siis kaikki muut ehdotukset voin hyväksyä, mutta aika suuri kysymysmerkki on sitten tässä kohtaa, koska mielestäni tässä nyt sitten puututaan puhemiehistön toimivaltuuksiin, jonka varmaan on vaikea tätä hyväksyä, ja tämä varmaan aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ratkaisee. Le, le Kiitoksia Fernandes, mutta... Aivan lyhyesti olisin vain sanoa, että olen samaa mieltä Gerardin puheenvuoron kanssa. Minunkin on vaikea tässä puhua kansanpuolen nimissä. Lisäisin vielä, että en millään tavalla pystyisi puhumaan liberaalien puolesta ainakaan. Se olisi aivan mahdotonta. Enkä minä puhunut äänestämisestä, vaan siitä, miten ehdotukset syntyvät. Se on aivan eri juttu. Ja kuinka ehdotus syntyy, josta puhuin. En puhunut äänestyksistä, vaan ylipäänsä, kun ehdotetaan 67 virkaa esimerkiksi. Et dans ces naissances étonnantes. Niin tässä alkuvaiheessa poliitikkojen pitää ottaa tähän kantaa, koska välillä minusta tuntuu, että ryhmien pääsihteerit määräävät asioita täällä parlamentissa, ja minä en sitä voi hyväksyä. Jos minun täytyy omaa ryhmääni jostain moittia, niin se on se, että tästä ei ole keskusteltu. Jos pääsihteeri vaan sanoo, että tästä kaikki ovat samaa mieltä, niin tälläkö tavalla seura me EUn, tällä tavalla kun me annamme vaikutelman läpinäkyvästä demokratiasta? No emme todellakaan. Tällaiset asenteet ovat vaarallisia ja poliitikkojen pitää nyt uudelleen kantaa vastuunsa. Minä en äsken äänestänyt näistä 76 paikasta, koska siellä nyt oli niin paljon äänestäjiä muutenkin, mutta minä en hyväksy kyllä tätä prosessia. Olen tästä puhunut jo viime kerralla, enkä nyt puhu siitä enää sen enempää. Niin nämä nimenhuutoäänestys meni tosiaan hiukan pitkälle, mutta jos me nyt alamme itse sensuroida itseämme, niin silloin meillä on konsensuksia, joiden lisäarvo on hyvin vähäinen. Eli olen mennyt tässä nyt niin pitkälle kuin pystyin. Halusin vaan sanoa, että yhtenä päivänä huomasin, että puhemies on äänestänyt näin, ja sitten katsoin oman ryhmäni varapuhemiestä, ja hän sanoi, että en, en minä tästä mitään tiennyt. No mitä se tarkoittaa? Eli täällä nyt hiukan kevyesti hoidetaan näitä äänestyksiä. Mielestäni tätä pitää muuttaa. Meidän auktoriteettimme riippuu esimerkistä, jota me annamme, kun hoidamme omia mm. asioitamme täällä Euroopan parlamentissa. Se nyt ei ole kaikkein tärkeintä, mutta meidän täytyy tähän kiinnittää huomiota. Eli auktoriteettimme riippuu esimerkistämme, jonka, jota annamme muille. Joskus meidän kannattaa tehdä kahden sivun mietintöjä, koska ne ainakin tulee luettua. Ja Böke ja Beres ilmeisesti tekevät sitten euroalueen budjetti kommentti mietinnön kahdeksassa sivussa. Meidän täytyy olla tiiviitä ja ymmärrettäviä kansalaisille. Eikä kyse ole siitä, että oikeusspesialistit vain keskustelevat keskenään. No niin, yritän nyt toimia tässä vakaudella. Niin. Bögen. Kiitos puheenjohtaja te ette ole lukenut vielä johtopäätösten lopullista versiota, mutta muutama realistinen näkökulma tähän asiaan ja kaikki voivat sitten päätellä. Vielä kerran näistä pohdinnoista, joita täällä on jo esitetty. Täällä on aivan oikeutettuja argumentteja. Avoimuus ja parlamentaariset menettelyt, siitä on kyse. Taran puhuu jo kolmesta periaatteesta. Olemme aina yhä budjettivaliokunnassa keskustelleet tai kiihtyneet jopa siitä, että jotkut asiakirjat, jotka liittyvät parlamentin talousarvioon, ovat olleet hankalasti saatavilla ja mitä menettelyyn tulee. Niin, on hyvin myöhäisessä vaiheessa vasta toimitettu että Tuskin on ollut edes aikaa ollut käydä lävitse näitä asiakirjoja. Mm-hmm eikä niihin ole ainakaan voinut perehtyä. Nimenhuutoäänestys tai ei, Minulla on mitään ongelmaa sen suhteen, että jossakin pöytäkirjassa tämä mainittaisiin sen osalta, onko joku äänestys ollut järkevää tai vähemmän järkevää, ja mitä ryhmiin tulee, ja vastuuseen, joka parlamentin elimillä muutenkin on. Nyt pitäisi tässä kiinnittää huomioon, huomioon se, kai ottaa tai huomioon se, ketä valitaan puhemiehistään. Se, joka tekee työtä hallinnossa, voiko hän nopeasti juttuna viedä asioita eteenpäin. Ja sitten niin ikään me, vai pitäisikö toimia niin, että puhemiehistö ja mahdollisesti budjettivaliokunta sanoo, että hyvät ihmiset, että on koko, jo, on erittäin tärkeisiä kiireisiä tarpeita, ja pitäisi tehdä määrää siirtoja. Pitäisikö ne hylätä, ellei niitä ole vähintäänkin viikkoa aikaisemmin toimitettu, esimerkiksi tiedoksi, niin että ne olisi voitu edes lukea ja olisi voinut käydä näitä läpi. Sen sijaan, että on valtava määrä lukuja, papereita ja sivuja, ja joiden taakse saattaa kätkeytyä jotakin, jota ei huomaa aika paineiden vuoksi. Kenties tässä, näissä kysymyksissä pitäisi vielä lisää pohdintoja harjoittaa saatatyöjärjestyksessä on jo mukana jotain tämän suuntaista. Ehkä Resle sanoo minulle myöskin, että varanhoitoasetuksessa myöskin on säännöksiä tämän osalta, mutta käytännössä kyllä pyritään siihen, että käytetään hyväksi kaikkea tällaista. Ja siksi kysymys demokraattisesta legitiimeistä ja päätöksenteosta on hieman tässä sivutettu. Minun mielestäni kenties tässä kohdin pitäisi vielä pohtia näitä tarkistuksia sen suhteen, miten voidaan toimia täällä budjettivaliokunnassa. Muistan, kun itse olin tämän valiokunnan puheenjohtaja, niin silloin tämä asia oli yhä uudelleen esityslistalla. Ja sanottiin, että on vähintäänkin viikkoa aikaisemmin, olisi pitänyt esittää asiaa ja esittelijän ja ryhmän olisi voinut käsitellä asiaa. Taikka sitten, mikäli näin ei ole, niin sitten kerta kaikkiaan ei hyväksytä. Tämä on kenties painavampi asia kuin tämä kysymys. Merci. Monsieur Geier. Kiitos sitten Geier. Wollte gern die Frage des geschätzten Kollegen Depré beantworten, weil... Vastaan äh, kollega De Bruylle millään. Äh, De Bruylle, äh, koska minä mietin sitä, että, että että, että tämä, meidän olemme pääluokassa viisi yleisessä talousarvessa, ja tässä on kaikkea, kaikkien muidenkin päätösten alaisia. Siis neuvostohan voi teoreettisesti että tämä ja tämä on teidän, teidän tehtävänä. Tämä parlamentin suhtaudumme hyvinkin kriittisesti, koska me on tämmöinen kummallinen herras, herrasmies-sopimus. ajattelemme sitten, että, siellä, että meillä että me sorkimme teidän, äh, äh, kun te sorkitte meidän äh, talousarviomme, me sitten myöskin sorkimme vastaavasti teidän vastaavasti siinä vaiheessa sitten esimerkiksi kun tulee vastuuvapauskysymykset esille. Että, tietenkään emme ole tätä mieltä itse, mutta mutta haluaisin vain viitata siihen, että, että me sitten äkkiä käymme sellaista keskustelua, jonka, jonka kalli, neuvosto ymmärtää kutsuksi osallistua meidän päätöksentekomme. E, ei minusta sen voimakkaita tuntemuksia puoleen eikä toiseen siinä mielessä ole, jos me ajatellaan, että talousarviomenettely on talousarviomenettelyä. Ja siinä me haluamme tietenkin sitten, jos meidän rooliamme halutaan siinä vähentää, niin sitä tietysti siinä, siinä sitten reagoimme. Mutta ei se mikään kutsu, kutsu millään tavalla ole tulla tänne meidän asioistamme päättämään jos saatamme päättää sellaisista päätö- sellaisia päätöksiä, joilla on seurausvaikutuksia, seurausvaikutuksia jotka ovat tar- ikään kuin tarkoituksettomia, joihin ei ole pyritty. Miten Kiitoksia. Haluaisin vielä todeta, että pienissäkin säädöksissä, siis ei tämä ole mitään vallankumouksellista, mistä tässä keskustellaan, niin mielestäni olemme menossa oikeaan suuntaan. Mehän kaikki tiedämme, että Lissabonin sopimus on tehnyt meistä samantasoisia päätöksentekijöitä kuin neuvosto. Ja on hyvä, että on selkeyttä siitä, kuka tekee mitä päätöksiä ja milloin. Tämä on nyt toteutunut ja puheenjohtajan ehdotukset mielestäni menevät tähän suuntaan. Tästä on puhuttu monta kertaa. Ehkä jopa nämä herrasmiehet 70-luvulla olisivat halunneet hiukan enemmän selkeyttä sopimuksiin ja sääntöihin, mutta me emme tietenkään ole nyt heitä nähneet. Ja Geyer otti esille, että meidän ei pidä nyt kannustaa toimielimiä toimimaan sillä tavalla, mistä emme pidä, mutta, mutta samalla täytyy miettiä, onko parlamentin omassa talo- ja Euroopan talousarviossa jotain, jota me häpeämme. Ja jos on näin, niin meidän täytyy avata tämä Pandoran lipas ja ruvetaan sitten puuttumaan neuvostonkin budjettimenettelyyn, koska mehän olemme parlamentti. Tämä on minun kantani. Merci, Madame Kiitos sitten Gressle. Ich möchte auf paar hinweisen. Kiitoksia. Pari asiaa. Ensinnäkin eh, me olemme aika avoimia, mitä nyt avoimuuteen yleensä tulisi ajatellen omaa kansallista parlamenttia liittopäiviä. Ei siellä valiokuntien istunnot suinkaan avoimia ole sinne sitten mennään ja siellä istutaan ja sitten lopuksi äänestetään ja se sitten paljastetaan. Eh, eikä eh, kukaan koskaan Saksan, Saksan ulkopuolella todennut, että, että tämä on öö, olisi väittänyt, että tämä on nyt jotenkin takaperusta, että nyt pitää avata ovet ja paljastaa, mitä me olemme tässä yhteydessä käy, käy, käyneet tulee jossa on äänestetty, niin mutta äänestyksessä on ihan hyvä. Ja näin voin todella jos siellä ajatellaan, pyritään tätä avoimuutta, se sitä kautta kenties sitten lisäisi kiinnostusta meidän, meidän toimintamme myöskin. Se on tässä, tässä muodossa ihan hyvä ja kehottaisin ja kannustaisinkin kaikkia, että, että kaikkea, että, että, että olisimme jämäköitä tässä äh, avoimuudessa, mutta ei kannata nyt pelkästään sitä asiaa sen asian puolesta ajaa. On, on paljon, paljon, paljon sellaistakin, joka kaipaa parannusta, mutta en halua eh, mitään tämmöistä äh, äh, teurastusmentaliteettia sinne, että jos ajatellaan vaikka, että valiokunta on ristiriidassa sitten päätösten kanssa – me tietenkin pyrimme aina äh, pelastaa sitten sieltä äh, toinen toisiamme ja kasvamme. Ja sitten tästä neuvostosta vielä. Äh, Jensen puhuu Kaljaosta nyt tietenkin tässä yhteydessä, eli, eli että ensinnäkin neuvostolla oli pää, ää, meidän, meidän pää, pääsihteerille antanut sitten ää, tämän talousarvion luettavaksi tai tilinpäätöksen tarkasteltavaksi. Ei siinä ollut vielä mistään vastuuvapaudesta kysymys siinä mielessä. Oli siinä sitten sisällä, seison siinä mitä hyvänsä. Siitä riippumatta, mitä me sitten voimme tai kykenemme, mitä meidän pitäisi tehdä sen, sen suhteen, minun mielestäni tässä tilanteessa olemme hämmästyttävästi edistyneet tässä koko asiassa. Me olemme tietenkin jossakin vaiheessa eh, eh, menettäneet asemia. Meillä Lissabonin eh, sopimus heikensi esimerkiksi meidän budjettivaliokunnan asemaa ja parlamentin asemaa yleisestäkin, mutta kuitenkin jos ajatellaan tämä meidän budjettiamme ja ajatellaan sen toteuttamista sitä kautta tavallaan, niin kuin ehkä meitä hiukan rangaistiin. Ja nyt sopimuksessa on siis ollut jo monen vuoden ajan se koko asia sanottuna, että e, e, tässä kysymys on vain e, komission vastuuvapaudesta parlamentti voi päättää, eikä sitten enää neuvoston aikoina komission budjettihan on sitten tavallaan sitten pikkuhiljaa yhdistynyt muihin ja siitä sitten se on paisunut näin pois. Mutta so, sopimusta ei tällä ole koskaan päivitetty, että, että se ottaisi nämäkin asiat sitten huomioon, että ei enää kysymys ole pelkästään siitä. Että me voisi, voisi tietysti joitakuita asioita kategoria laittomaksi, laittomiksi ei kannata liikaa huolehtia sitä, että, että että neuvosto äh, alkaisi sorkkia tähän vastuuvapauspäätöksiin parlamentin osalta, koska, koska ää, äh, äh, sopimuksen mukaan se ei, neuvosto ei saa edes myöntää itselleen vastuuvapautta. Tämä asia on, on täynnä porsaanreikiä, josta on hyvä. Ja kaiken, kaiken kaikkiaan tässä parlamentissa pitäisi olla vähän alt, alttiimpi mieli kaikille, mutta ei kannata nyt kuitenkaan lähteä liikaa ramitsoimaan asioita, jos jostakin sellaista, johon emme ole äänestäneet sen mukaan. Kiitoksia. Tämä keskustelu oli aivan erityisen kiinnostava. Olen iloinen siitä, että meillä oli aikaa käydä tätä keskustelua ihan kunnolla. Joskus on ollut suorastaan noloa ja turhauttavaa pyrkiä keskustelua käymään budjettivaliokunnassa. Ja sitten kun mennään täysistuntoon äänestämään, niin sitten pääsihteeri vetoakin jonkun muun puolesta kuin mistä on juuri äänestetty. Jossakin vaiheessa täytyy muistuttaa hänenkin mieleensä, mitkä pelisäännöt ovat. Kunnioitusta täytyy osoittaa puolin ja toisin. Ja järkeä täytyy aina käyttää. Ehkä, sito, ehkä investoinnit ja keskipitkän välin visiot tulet mukaan kuvaan. Tällä hetkellä ei ole minkäänlaisia visioita ja budjetiosta äänestetään. Luodaan sillä, sellaisella tavalla, että riittävästi, jotta raha saadaan käytettyä ja loppuvuodesta sitten kerätään loput samaan pottiin ja sitten kiinteistöt ja muut saadaan hoidettua. Eikä tämä ole kestävällä pohjalla tämä tapa toimia. Ei tämä ole kestävää. Ei minkäänlainen instituutio voi hyväksyä tämän tyyppistä menettelyä. Pääsihteeriltä sain kannanoton, joka on täysin sopimaton. Haluttiin tietää, mitä seuraamuksia Brexitistä tulee. Sitten haluttiin, että no sitten tarkastetaan budjettia. Ei tämä on suorastaan äh, järkyttävää. Minä en tällaista niele. Tämä on täysin selvää. Mitä tulee nimenhuutoäänestykseen? Varmaan totta, että menin tässä hieman liian pitkälle. Mutta tämä on vetomus, jonka esitän niiden kollegoiden suuntaan, puhemiehistössä. Katsokaa, mitä siellä saadaan aikaan. Konsensus esimerkiksi Ranskan parlamentaariumin, Pariisin parlamentaariumin osalta. Mitä perusteita tälle oli ja ketkä tämän hyväksyivät? joillekin parlamentin puhemisten sen saattaa olla intressinsä tässä. Ja mielestäni tämä on aivan äh, normaali demokraattinen menettely. Ja Euroopan unionin tässä voisi toimia esimerkiksi. Mitä tulee status quohon parlamentin ja neuvoston välillä? Minä huolehdin omista asioistani, niin sinä omista asioista, ja kukin sitten omassa nurkassaan tekee mitä lystää. Ei tämä ole hyvä asia. Tai tämä on hyvä tapa, mikäli ei halua saada turpiin vastapuolelta. Mutta meidän täytyy saada edistystä aikaan sen ajatuksen suhteen, jonka esitin, kun puhun demokratiasta ja avoimuudesta. En halua mennä tässä enää pidemmälle. Tiedätte, että tarkistusten takaraja on 4. lokakuuta kello 15. Toivoisin, että nyt voitaisiin käydä keskustelua meidän keskuudessamme. Meidän täytyy puhua asioista ja saattaa ne oikealle raiteilleen. Eikä tämä on kyse ei pelkästään säädöstä, vaan myöskin etiikasta ja siitä, että kukin ottaa vastuunsa. Kiitoksia tästä keskustelusta. Tämä oli erityisen kiehtovaa ja lupaavaa tämä keskustelu. Antoi paljon ajatusta näitä, että herra Fernandes, voisitteko nyt esitellä lisätalousarvio nelosen vuoden 2016. Kiitos puheenjohtaja. En nyt aio esitellä sellaista, mitä ei ole olemassakaan joten en aio esitellä teille lisätalousarviota numero neljä, koska sellaista ei ole saatu, eikä sellaista ole olemassakaan, eikä komissiokaan ole paikalla. Mikäli komissio olisi paikalla, niin minä olisin hänen komissionista kysynyt, milloin me saamme lisätalousarvion numero neljä. Ja mitä elementtejä siinä on mukana? Tässä on oikaisubudjetissa neljä. Onko kyse rahasta, joka palautetaan jäsenvaltioille koska täytäntöönpano ei ole toteutunut ja mitä muuta uutta kerrottavaa komissiolla olisi, entä monivuotisten rahoituskehysten tarkistaminen tai ei, onko siinä edistytty, tullaanko tekemään mukautuksia tavoitteiden kohdalla. Nämä olisivat ne kysymykset, jotka olisin esittänyt näin keskustelun alkajaiseksi, jos komissio olisi paikalla. Mutta lisätalousarviota ei vielä ole, sitä ei ole olemassakaan niin en sitten esitä näitä kysymyksiä. No tässä säästyy aika. Rova Georgieva asiaa työstää. Hän, se on hänellä työn alla ja pian varmaan saadaan tietää lisätalousarviosta numero neljä. Pian se varmaan jostain tipahtaa. Le rapport numero 15. Kohta meillä 15 syystä on lykännyt tuonne, lykätty tuonnemmaksi, joten annan puheenvuoron edustaja Olbrichtille. Hän kertoo niistä toimista, joihin voidaan ryhtyä tieteen valtioiden auttamiseksi. Esittelijä Albrecht, olkaa hyvä. Merci, president. This is the, uh, this is the... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on, tässä on kysymys rakenneuudistajan tukiohjelman perustamista käsittelevä paperi. Tämä on komission ihan uusi ajatus, kehitelmä ja tässä on äh, tarkoitus kehittää uusi ohjelma, jolla äh, vahvistetaan sitten äh, jäsenmaiden rakenneuudistuksia lyhyestä virsikaunis. Eli kuten tiedätte, tämä on tämän uuden, tällainen uuden teknisen avun väline, jolla on mahdollisuus sitten tehostaa sekä hallinnollisia että itse rakennetoimintaan liittyviä uudistuksia. Tässä erikseen ajatellaan maakohtaisia suosituksia ja niin, ja sitä, miten voitaisiin uusien tai miten EU-rahojen äh, varojen käyttöä voitaisiin tehostaa. Uutta rahaa on siis tulossa kohesio äh, politiikasta ja se, mikä sieltä sitten budjettiin tulee, niin se siis kohesiopolitiikassa on uusia budjettikohtia, mutta tämä on sitten jatkossa teknistä apua ja sitä, se tulee ikään kuin yleisen sihteeristön pääluokasta ja sen tarkoituksena on motivoida jäsenmaita. Ja todellinen haaste tässä yhteydessä on se, että tämä on vapaaehtoinen väline eikä pakollinen ollenkaan – niin koko äh, komissio ehdottaa eri välineitä jäsenmaille, mutta sitten samaan syssyyn komissio tietysti pyrkii tekemään kaiken mahdollisen saadaksensa sitten jäsenmaat äh, toimimaan maakohtaisten suositusten mukaisesti. Ja tässä on, on esimerkiksi ehdotettu tällaista teknistä apua vapaaehtoiselta pohjalta tämän tyyppisten toimien rahoittamiseksi Eli tämä on suunnattu 2017-2020 vuosille, vuosien ajaksi 142,8 miljoonaa kokonaisuuden vuosille 17 142,8 mm, vuosille 17-20. Ja se tulee kohesiopolitiikan 30 000 tulee Barcelonan kehityksestä ja loput sitten kohesiorahoista. Siis se oli tuhansia euroja, ei miljoonia, tulkikorjaa. Eli <clears throat> tässä edellytetään kolme budjettikohtaa, yksi B ja, ja toinen on sitten otsakkeen kaksi alla tässä no, tarjotaan mahdollisuus sitten osallistua jäsenmaille, siis jäsenmaille osallistua tähän koko rahoituspottiin Siprin kautta, mutta me tiedämme, että jäsenmaissa parhaillaan käydään keskustelua tästä osasta tätä keskustelua, jos jäsenmaat pyytävät apua ja apua sitten heille vastaavasti pyynnön mukaan tarjotaan se, se tulee sitten tuosta teknisestä, teknisen avun kuoresta ja sitten sijoitetaan loppupeleissä yhteiseen pottiin, mikä, mikä on hiukan hämävää siksi, että minusta teksti, lopputekstissä pitäisikin eh, jotakin muuttaa. Ensinnäkin eh, on tarpeen korostaa sitä, että tämä, nämä uusi väline on tällainen eh, kerrasta, kerrasta, kertalu, kertaluontoinen ratkaisu, eikä, eikä siitä tule mitään tällaista normaalia käytäntöä. Jos 2020 jälkeen sitten päätetään tätä jatkaa, niin sitten pitää perustaa ihan kokonaan uudet budjettikohdat tälle näille summille, eikä sitä sitten koko ajan uuteta sieltä kohesiorahastosta. Ei vaan. No ei, ei, ei se voi jatkua sillä tavalla, että otetaan, nipistetään sieltä kohesiopotista ja sitten kutsutaan sitä tekniseksi avuksi. Eli kaikki mahdolliset jatko, jatkotoimet tulevat sitten eh, eh, edellyttämään sitten eh, erillispäätöksiä jatkossa tulevaisuudessa. Toinen elementti tässä yhteydessä on, että vuotuiset sum, vuotuisen summien pitäisi olla parlamentin yhteisesti hyväksymiä normaalissa vuotuisessa budjettimenettelyssä vaikka tämä summa nyt on mikä on. Minä haluaisin itse, että tätä koko ohjelmaa menestystä seurattaisiin ja selvitettäisiin, että että mit, mitkä nämä summat sitten ovat, onko ne, ovatko ne nykyhintojen perust, mukaan laskettuja vai nykyisen hintataso vai, vai minkä. Ja komissio ehdottaa 100 prosentin että Minä haluaisin aina 100 prosenttiin asti, ei, vaan minä haluaisin, että se olisi 100 prosenttiin asti, eikä välttämättä juuri se 100 prosenttia. Ja samoin e, ehdotuksessa niin voin todeta, että tämä on tällainen artiklojen välinen tekninen siirtymä tästä rahoituspaketista sitten myöskin kelpoisuusvaatimusten piiriin Eli, eli tässä on tällainen uusi ehdotus, jolla motivoidaan jäsenmaita esittämään, esittelemään ehdotuksensa täyttämään sitten nämä maakohtaiset suositukset huolellisemmin ja, ja raha sitten irtoa kohesiopolitiikan potista. Eli tämä on tämä minun ehdotukseni. Jään sitten odottamaan muutosehdotuksia. Kiitos, ei muuta. Merci, monsieur Olbricht. Les amendements de... Kiitoksia. Tarkistukset pitää jättää 4. lokakuuta kello 18 viimeistään. Budjettivalikunta äänestää 9. tai 10. marraskuuta ja Regi ottaa sitten kantaa äänestyksessä 29. marraskuuta. Kiitokset esittelijälle. Jos joku haluaa puheenvuoron, niin nyt se on mahdollista. Ensimmäisenä Manka. Pan predseda, chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi a súhlasím s... Kiitoksia. Täytyy sanoa, että perustavoite tässä ohjelmassa, eli hallinnollisen kapasiteetin parantaminen kaikilla tasoilla, sen pitää koskea kaikkia maita, jotka pyytävät apua. alueellisten ja paikallisten viranomaisten on tultava tähän hankkeeseen mukaan. Ja tämä koskee myöskin alue- ja paikallishallintoa. Tämä hanke on testivaihe ja siksi meidän täytyy arvioida tätä ajoissa, jotta voidaan nähdä, kannattaako tämä. Ja uskon, että varojen siirto on ainoastaan väliaikainen toimi. Komission antama tekninen apu siinä asiassa voidaan oppia edellisiltä vuosilta. Esimerkiksi jos ajatellaan Kreikkaa tai Kyprosta, niille annettua tukea. Siellähän tehtiin näitä taloustarkistuksia. Ja meidän täytyy tästä ottaa opiksi. Nämä Kreikan ja Kyproksen apupaketit on, onnistuivat. Eli meidän täytyy systemaattisesti tarkistaa näitä. Ja siksi tekisin kaksi suositusta. Ensinnäkin Meillä pitää olla strategia, jossa on selkeät painopistealueet ja tavoitteet, ja komission on varmistettava, että teknisen avun täytäntöönpano tarkistetaan, arvioidaan verrattuna asetettuihin tavoitteisiin ja arvioihin. Ja meidän täytyy tässä prosessissa jatkaa tätä valvontaa. Kiitos. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Maragall. Merci, president. Solo muy breve. Ihan lyhyesti. Olbricht. Olemme samaa mieltä. Ei tässä ole suurta eroa, kun ajatellaan sitä, mitä sanoitte ja mitä oli tässä alkuperäisessä tekstissä. Olemme esittäneet joukon tarkistuksia, ehkä vielä, että ole ehtinyt niitä tarkastella enkä nyt lähde niitä selittämään, mutta yleisesti sanoisin, että tämä nyt ei ole suoraan tekninen tai mikään välineellinen kysymys, eikä mikään budjetin toteuttamiseen liittyvä kysymys pelkästään. Tämä on tärkeä ja mielenkiintoinen osa tätä tukiohjelmaa, joka liittyy rakenneuudistuksiin, mutta ajallisesti tilanne on nyt hyvin kiireellinen kun ajatellaan näitä perussyitä. Eli nämä rakenneuudistukset, kuinka paljon niihin pitää liittää ehtoja ja niin edelleen, mutta e- en nyt käynnistä tätä tärkeää keskustelua tässä. Meidän roolimme on se, että varmistamme, että nämä tukiohjelmat ovat riippumattomia, eikä niissä ole mitään ehtoja tai viittauksia tähän välineeseen silloin, kun tehdään päätöksiä näistä peruskysymyksistä. Ja siksi olemme tehneet tarkistuksia ja haluamme korostaa tätä selkeyttä, joilla näitä apuhelmia täytyy toteuttaa. Kyse ei ole pelkästään jäsenvaltioiden pyynnöstä, vaan tässä tarvitaan tiettyjä takeita siitä, että koko jäsenvaltio tulee kuulluksi, kaikki alueet, viranomaiset, kansalaisyhteiskunta. Ja sitten täytyy selkeästi katsoa, millaisia tarpeita, millaisia ongelmia on, millaista tukea tarvitaan. Eli jos tarpeita ei ole, niin sitten ei tukeakaan tarvita, mutta olisi hyvä mielestäni korostaa näitä seikkoja. Ja olemme sitten tästä tehneet tarkistuksia ja voitte niihin tutustua. Kiitos. Merci. Plus personne Kiitoksia. Ah, Gressle vielä. Est-ce que voulez-vous qu'on donne la parole à Madame Siis ensin te ja sitten Albrecht. Ensi kysymys esittelijä. Minua hämmästyttää tämä pieni rahamäärä. Kuka hemmetti Tämä näin pienestä rahasummista on kiinnostunut? Eh, madame niin, Kressle, äh, äh, äh, vähän nyt innosti minä puhua aina poliittisesti, eikä niinkään budjettipoliittisesti. Meillä nyt herää tietysti kysymys, että miksi eivät jäsenmaat siis toteuta rakenneuudistuksia? Miksi, miksi ihmeessä eivät? No, siksikö ettei ole rahako? Vai etteivät siksi yksinkertaisesti, koska eivät halua? Eivät ole valmiita siihen tavallaan syystä tai toisesta. Tämä on tämä pää, pääkysymys Ymmärrän kyllä, että komission tarkoituksena on pyrkiä motivoimaan jäsenmaita tekemään näitä. Tämähän on ihan pikkunen, pikkurahasumma minkälaisten toden, todellisten rakenneuudistusten toteuttamiseksi. Mutta, mutta oikea poliittinen kysymys tässä. Minähän olen kysynyt jo komissaarilta, että miten te haluatte, että me, miten te haluatte saada, vapaa, saada jäsenmaat anomaan tätä rahaa. Miten, miten tämä on vapaaehtoinen? Eli, eli, eli rahaa on silloin pyydettävä, koska jos halutaan tämä maakohtaiset suoritukset toteutetuksi, mutta tämä on tällainen kannustin ehkä sitten pikemminkin sitten saattaa niitä tätä oikeata rahaa rakenneuudistuksiin. Eli, eli tämä on tämä poliittinen tällainen pippaskonsti, jolla saadaan sitten se varsinainen tavoite toteutumaan. Jos otetaan 140 miljoonaa kolmen vuoden ajaksi, tämähän on aika symbolinen pikkuraha, riippuu tietysti itse rahoista, mutta joka tapauksessa tämä, nämä myönteiset tulokset ovat, juotuvat itse asiassa Kreikasta, jossa ne toimivat. Eli kun saatiin tällaista ulko, ulkopuolista rahaa, motivaatio, kannustinrahaa, Summahan on pieni tietysti, mutta ää, ää, tämä on tämmöistä poli- poliittinen, poliittinen kannuste, mutta älkää me kuitenkaan puhu, että me saa, annamme jotain rakennerahaa, kun sitä se ei ole, vaan ainoastaan kannustinrahasta on kysymys. Bien. Kiitoksia. No niin, nyt olemme päättäneet työmme. Kiitoksia esittelijöille, kiitoksia kaikille, jotka jäivät kokouksen loppuun asti paikalle. Onko muita kysymyksiä, joita haluaisitte ottaa esille? Ei taida olla. Huomenna piti vielä olla kokous, mutta me nyt katsoimme esityslistaa vähän tänään, eli huomisen kokous on peruttu. Ja seuraavat kokoukset pidetään 10.11. lokakuuta täällä Brysselissä. Kiitoksia. Kokous päättyy.